Diamo inizio. Shall we start? No niin, aloitellaanpa. Benvenuti, benvenuti cari colleghi. Tervetuloa hyvät kollegat. Tervetuloa takaisin niille, jotka palaavat tähän maatalous- ja maaseudun kehitysvaliokuntaan ja tervetuloa kaikille uusille kollegoille – jotka ovat nyt liittyneet tähän tärkeään valiokuntaan. Kuten tiedätte, tänään kokouksemme välitetään suorana nettiin. Käytettävissä ovat kaikki valiokunnan kielet, 23 kieltä siis on tulkattuna. Kuten tiedätte, tämänpäiväinen kokous on uuden valiokuntamme järjestäytymiskokous. Valitsemme uuden puheenjohtajan maatalousvaliokunnalle. Ja tämän jälkeen valitsemme neljä varapuheenjohtajaa. Nyt haluaisin muistuttaa kaikille siitä, että mikäli ehdokkaita on useampia yhtä paikkaa varten, meidän on äänestettävä ja siihen tarvitaan äänestyskorttia, joten pyydän, että teillä kaikilla olisi valmiina äänestyskortti siinä tapauksessa, että äänestyksiä tulee. Nyt voimme valita puheenjohtajan. Rimanere presidente io, questa la Niin, sanoin varsin varapuheenjohtajan ensin, kun haluan oikeastaan itse jäädä tähän puheenjohtajaksi. Kieliprofiili on poistettu esityslistalta ja nyt valitsemme uuden puheenjohtajan. Hyvät kollegat, Aloitan valintamenettelyn ja haluaisin muistuttaa kaikille, että olemme saaneet kollega Sikierskin ehdokkuuden tietoomme. Haluaisin nyt kysyä herra Sikierskiltä, onko hän käytettävissä tähän tehtävään, taikka ehdokkaaksi. E ora devo Kyllä olen. Sitten Haluaisin kysyä, onko muita kollegoita, jotka haluaisivat esittää ehdokkaita maatalousvaliokunnan puheenjohtajaksi? Mikäli muita ehdokkuuksia ei ole, voisimme varmaankin valita kollega Sikierskin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajaksi suosion osoituksin. Onnittelut. E adesso, caro Sikierski, ti prego di venire. No niin, hyvä kollega Sikierski, tulisitko tänne paikalleni, niin et, ei enää varapuheenjohtajan penkille, vaan puheenjohtajan istuimelle. Onnea matkaan ja hyvää työtä. dziękuję panu przewodniczącemu de castro za przeprowadzenie wyboru dotychczasowemu naszemu. Haluan kiittää eh, herra de Castroa siitä, että hän johti tämän vaalin. Te olette tähän asti erittäin arvostettu puheenjohtaja täällä meidän valiokunnassa. Ja haluankin nyt kiittää teitä siitä, että valitsitte minut eh, puheenjohtajaksi. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten nyt en käytä tässä mitään pitkää puheenvuoroa, jos sallitte. Siirrymmekin seuraavaan kohtaanistuslistalla, nimittäin varapuheenjohtajien valintaan. Przechodzimy. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Minä toivotan vielä kerran kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen tänään. Totean, että että kokousin, kokous on jo avattu. Ja nyt siirrymme välittömästi seuraavaan kohtaan. Minä vetoan tässä nyt työjärjestykseen jonka mukaan meidän on valittava varapuheenjohtaja, ja siirrymmekin ensimmäisen varapuheenjohtajan vaaliin tässä valiokunnassa. Ja valitsemme jokaisen neljästä varapuheenjohtajasta erikseen. Nyt pyydän teitä ehdottamaan ehdokkaita esimerkiksi varapuheenjohtajaksi maatalousvaliokunnassa. Bardzo proszę, pan poseł Chairman, Agnew. I prepare... Julia. Puheenjohtaja, ehdotan Julia, Julia Moita tämän valiokunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitos. Dziękuję, bardzo dziękuję. Zgłasza się pan poseł De Castro. Bardzo proszę. Kiitos. Herra De Castro, teillä on puheenvuoro. Presidente, propongo... Puheenjohtaja. SND-ryhmän nimissä ehdotan ehdokkaaksi ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Erik Andriötä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi siis. No. Onko muita ehdokkaita, muita ehdotuksia? Ei näytä olevan. Nyt kysymys ehdokkaille. Ovatko ehdokkaat suostuvaisia ehdokkaiksi? Rova Moi. Suostutteko te ehdokkaaksi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Kyllä. Andrew. Herra Andrew. Tak, mam. Kyllä, minäkin. We're going to, we're going to put... Oui, oui, tout à fait. Kyllä suostun. Proszę Państwa, proponuję w takim razie, abyśmy... Hyvät naiset ja herrat, ehdotan, että äänestämme koneellisesti. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Jäsenet jotka ovat täysjäseniä, voivat osallistua äänestykseen, ja vasta kun josokin heistä on poissa, silloin voivat varajäsenet äänestää heidän puolestaan. Äänestämme ehdokkaista aakkosjärjestyksessä. to read the list of substitutes. Mm-hmm. You have to, to read it. Mm-hmm. Chcę, chcę Państwa poinformować, że za panią Kostinger będzie uczestniczył. Minä haluaisin ilmoittaa teille, että Rova Köstingerin tilalla on herra Lenz, joka osallistuu äänestykseen. Herra Kainomskin tilalla on Rova Ajuso, hän osallistuu siis äänestykseen. Herra Melon sijasta on täällä Rova Kanjete. Ja tässä siis olivat kaikki kysy herra puheenjohtaja ja sitten vielä yksi. Sius Rova Aguileran tilalla on Rova Garcia Perez. Onko tätä myöten kaikki selvää, Eli A on vielä kysymys huomaan. Olkaa hyvä. Voisin vain sanoa, että meidän ryhmässämme eh, herra Bovin sijasta osallistuu äänestykseen herra Smith. Okei. Okay. Zgadzamy się i pan, bardzo proszę pan komisarz. Ja sitten vielä yksi puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Replaced by Mr. Puheenjohtaja, minäkin olen tällä sijaisena. Okei. Okay. Okay. Olen sijaisena. Bardzo dziękuję panie komisarzu. wszystkie zmiany zastępstwa mamy już uzgodnione. W takim razie... Näin ovat nyt tiedossa kaikki varajäsenet, jotka ovat täällä varsinaisten tilalla, ja nyt siirrymme sitten äänestykseen. Se vaaliin. Ja jos äänestät herra Andriötä, teidän tulee äänestää painaa vihreää nappia. Jos haluatte äänestää Rova Moita, teidän tulee painaa punaista nappia. Joka haluaa äänestää tyhjää, voi painaa valkoista nappia. On tätä myöten kaikki selvää, mitä tulee tähän itse vaaliin. Siis äänestämme aakkosjärjestyksessä vihreä herra Andrieu ja punainen rova Moi. ja valkoinen nappi, jos haluaa äänestää tyhjää. Onko kaikki nyt selvää? Jos näin on, siirrymme tähän ensimmäisen varapuheenjohtajan vaaliin tässä valiokunnassa. Ja nyt pyydän teitä äänestämään, sanoo puheenjohtaja. Meillä on äänestyskoneen kanssa tässä ongelma, puheenjohtaja. Yes. Okay, okay. Czy ktoś jeszcze ma problem? Jeśli to proszę zgłaszać. W takim razie... Onko muita teknisiä ongelmia? Ilmoittakaa ne. Nyt siirrymme itse tähän vaaliin. Jos vielä on ongelmia, pyydän, että ilmoitatte niistä. Ja nyt äänestys on avattu. Głosowanie otwarte. Głosowanie trwa. Rozumiem, że mogę przystąpić Mamy za dużą jedną osobę spośród kolegów socjalistów. SED-ryhmässä on annettu yksi ääni liikaa. Voisiko, voidaanko tämä korjata? Proszę Państwa, musimy powtórzyć głosowanie. Hyvät näistä herrat, meidän täytyy suorittaa vaali uudestaan. Nyt pyydän, että sosiaalidemokraatit kiinnittävät huomiota tähän tilanteeseen. Avaan äänestyksen uudestaan. Äänestys on avattu. Głosujemy. Czy ktoś ma problemy z głosowaniem? Nie widzę. Onko teknisiä ongelmia? Äänestyksessä ei näytä olevan. Ja näin äänestys on nyt päättynyt. Vaali on saatettu päätökseen. Herra Andrieu on saanut 27 ääntä, Rova Moi 8 ääntä, 5 tyhjää. Näin on ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu herra Andrieu. Onnittelen häntä. dziękuję pani Moi. Kiitän luonnollisesti myös Rova Moita. Ja haluaisinkin nyt pyytää herra Andreetä tulemaan tänne eteen istumaan. Jeszcze raz bardzo serdecznie e, gratuluję i dziękuję. Haluan vielä kerran onnitella teitä sydämellisesti. Kiitos siitä, että nyt osallistutte tähän vaaliin ja siirrymme toisen varapuheenjohtajan vaaliin. Pyydän ryhmiä tekemään ehdotukset. Herra Nicholson. Puheenjohtaja, ilolla edustan Janus Wojciechskia, joka on ollut viimeisen viiden vuoden ajan valiokunnan varapuheenjohtaja. Pan poseł Janusz Wojciechowski się zgadza? Herra Janus Wojciechowski, on, oletteko valmis hyväksymään ehdotuksen? Olen. Głasza się pan poseł Des. Herra Des. Herra puheenjohtaja, haluaisin ilmoittaa, että herra Peter Jani puolesta äänestää Rova Shajaa. Bardzo dziękuję panie pośle, przyjmujemy do wiadomości. Kiitos tästä tiedosta. Otamme sen tiedoksemme ja merkitsemme sen muistiin mukaisesti. Jos herra Wojciechowski on suostunut ehdokkaaksi eikä ole muita ehdokkaita, huomaan, että niitä ei ole, ehdotan, että voi, suoritamme vaalin suosion osoituksilla. Bardzo dziękuję Państwu i proszę Pana Wiceprzewodniczącego. kiitokset. Ja pyydän varapuheenjohtaja herra Wojciechowskia myöskin istumaan tänne eteen. takim razie możemy przystąpić. Czekamy pana, pana Janusza Wojciechowskiego. Nyt voimmekin sitten jatkaa välittömästi. Odotamme vain, että valittu varapuheenjohtaja tulee eteen istumaan. Vielä kerran kiitos siitä, että osallistuitte vaaliin. Ja nyt jatkamme kolmannella varapuheenjohtajalla – pyydän tekemään ehdotuksia ehdokkaaksi, henkilöksi, joka valittaisiin kolmeksi varapuheenjohtajaksi. Onko ehdotuksia? Herra de Castro, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Aguilar Garcia Clara SND-ryhmästä. kieruję pytanie do kandydatki, czy... Kysymys nyt sitten ehdokkaalle. Oletteko suostuvan ehdokkaaksi? Herra de Castro, vielä kerran puheenvuoro. Oppola kollega Aguilar non può essere qui. Puheenjohtaja valitettavasti kollega Aguilar ei ole paikalla, mutta hän on kirjallisesti ilmaissut olevansa valmis toimimaan kolmantena varapuheenjohtajana. Procedura dopuszcza taką formułę? Czy są inne kandydatury? Tämä on mahdollista työjärjestyksen mukaan. Muita ehdokkaita ei näytä olevan, joten siirrymme vaaliin. On vain yksi ehdokas. Herra Agnew. Kiitos puheenjohtaja. Minä aion ehdottaa EFDD-ryhmästä Zuloa tämän valiokunnan kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Mhm. Pan e, Zelo, poseł Zelo jest pełnym członkiem, może być kandydatem pełnym... Herra on täysi jäsen valiokunnassa, joten hän voi olla ehdolla. Siksi kysymykseni ehdokkaalle, oletteko valmis hyväksymään ehdokkuuden? Herra Zullo, oletteko valmis hyväksymään ehdokkuuden. Olen. Nyt ehdokas siis on siis suostunut ehdokkaaksi ja tätä kautta nyt tulemme äänestykseen. Äänestys tapahtuu koneäänestyksenä jälleen kerran aakkosjärjestyksessä. Se merkitsee sitä, rouva Aguilera äänestävät painavat vihreää nappia ja herra Zuloa äänestävät painavat punaista nappia. Ja jos tämä menettely on nyt kaikille selvä, siirrymme vaaliin. Kuten sanottu, meillä on kaksi ehdokasta. Toistan vielä kerran. Rova Aguilera. Häntä äänestävät painakaa vihreää nappia, herra Zuloa. Äänestävät painavat punaista nappia. Äänestys alkaa.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 11 ääntä. Näin. Rova Aguilera on valittu kolmanneksi varapuheenjohtajaksi hänelle paikalla, joten en voi pyytää häntä istumaan eh, salin eteen, mutta kuitenkin tietysti toivotamme hänet tervetulleeksi puheenjohtajistoon. Ja nyt on vuorossa seuraava vaali, nimittäin neljännen varapuheenjohtajan vaali maatalousvaliokunnassa. Pyydän esittämään ehdokkaita Neljänneksi varapuheenjohtaja Herra de Castro. Si, presidente. Desidero annunciare... Niin puheenjohtaja haluaisin ilmoittaa SND-ryhmän nimissä ehdokkaaksi Dancila Vasilikaa. Czy pani poseł Dancila się zgadza? Pani poseł była poseł poprzedniej. Rova, Dancila, suosutteko hyväksymään tämän ehdokkuuden, te olitte viime vaalikaudella täällä Pyydän teitä vastausta. Hyväksyn. Hän siis ilmoitti olevansa valmis hyväksymään ehdokkuuden. Onko muita ehdotuksia? Herra Agnew. Vai... Puheenjohtaja, en tiedä, onko sallittua äänestää ja ehdottaa samaa henkilöä kahteen eri paikkaan. Sihteeristö siellä nyökkäilee, joten ehdottaisin uudestaan Julia Moita neljänneksi varapuheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. Tak, jest to możliwe. Sekretariat też to potwierdza. Se on mahdollista. On mahdollista ehdottaa samaa henkilöä uudestaan. Voin vahvistaa tämä. Herra, moi. Suostutteko ehdokkaaksi? Suostutte. Te nyökkäätte. Hyvä. Näin. Meillä on kaksi ehdokasta. Jos meillä on kaksi ehdokasta, mikä on tietysti erittäin ilahduttavaa. Silloin äänestetään jälleen kerran niin, että ehdokkaat äänestetään aksjärjestyksessä Dancila ensin ja Moi sitten toisena. Se merkitsee sitä, että jos haluatte äänestää rova Dancilaa, painakaa vihreää nappia, jos haluatte äänestää rova Moi, ta, painakaa punaista nappia. Onko menettely nyt kaikille selvä? Jos on, avaan äänestyksen. Äänestys on avattu. Äänestys on käynnissä. Ja nyt äänestys päättyy, jos kaikki on sujunut ongelmitta. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Rova Dancila sai 26 ääntä ja Rova Moi 11 ääntä. Sydämelliset kiitokset. Ja näin Rova Dancila on valittu ja pyydän häntä tulemaan myöskin salin eteen. Onnitteluni. Państwa, przebrnęliśmy przez procedurę wyboru składu. Hyvät naiset herrat, Meillä on nyt puheenjohtajisto täällä maatalousvaliokunnassa. Se on siis nyt valittu. Meillä oli kovin paljon aikaa. Seuraava valiokunta odottaa mahdollisuuttaan tulla saliin ja tulen seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kysymys on aikataulusta, kokouskalenterista vuodelle 2014. Te olette tämän asiakirjan saaneet, jossa on ehdotukset kokous ajan kohdiksi, jos oli huomautettavaa, tämä suunnitelma hyväksytään. En huomaa, että kenäkään olisi huomautettavaa. Näin ollen tämä su- aikasuunnitelma vuodelle 2014, mitä tulee maatalousvaliokunnan kokouksiin, on hyväksytty kohta neljästyslistalla, on poistettu. Ja haluaisin vielä ilmoittaa teille, että 23. heinäkuuta täällä Brysselissä pidetään seuraava maatalousvaliokunnan kokous. Onnittelen vielä kerran kaikkia, jotka on valittu Euroopan parlamentin jäseniksi. Ja haluaisin myöskin onnitella teitä siitä, että olette päättäneet osallistua näin tärkeän valiokunnan työskentelyyn, kuten kollega de Castro alussa totesi. Huomaan, että täällä eräs puheenvuoropyyntö on. Haluaisin aivan ensiksi onnitella teitä valinnastanne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Haluaisin myös mainita yhden merkittävän ongelman, joka liittyy maatalouteen ja erityisesti puolalaisiin viljelijöihin. 2013-2014 kaudelta on tullut sakkoja maitokiintiöiden ylittämisen takia. Hyvin myöhään on tällainen toimi tehty. Haluaisin, että puheenjohtajisto käsittelisi tätä asiaa, koska ongelma koskee tuhansia puolalaisia viljelijöitä ja ymmärrän, että maito kiintiöt Euroopan unionissa ovat erityissääntöjen säänteleminen. Tähän kaikki tiedämme, että 15, vuonna 2015 ja 2016 maito kiintiöt kokonaan kumotaan. Ja toiseksi vuosina 2013 2014 kiintiöitä ei kokonaisuudessaan EUn alueella ole ylitetty ja siksi minusta nämä sakot viljelijöille tässä vaiheessa eivät voikuta kovin järkeviltä ja haluaisin valiokunnan käsittelevän tätä asiaa ja toivoisin, että teemme kaikkemme, jotta vältettäisiin näiden rangaistusmaksujen langettaminen vetoan puheenjohtajistoon tässä valiokunnassa, niin että vesitte tämän komission käsiteltäväksi. Kiitos. Tänään meillä ei ole varsinaisia asiakohtia listalla, mutta tämä on selvästikin hyvin tärkeä ongelma ja ehdotankin, että seuraavassa valiokunnan kokouksessa palaamme tähän asiaan. Me voimme tietysti tehdä asianmukaisen esityksen komissiolle, jota työ voidaan käynnistää. Rouva Eres Garcia. Eh, Haluaisin esittää puheenjohtajistolle pyynnön. Vähän aikaa sitten tilitarkastustuomioistuin on esittänyt kritiikkiä koskien viinin myynnin edistämisrahastoa. Haluaisin, että puheenjohtajisto kutsuisi komission tähän valiokuntaan mahdollisimman pian, mahdollisesti jo ensimmäiseen kokoukseen kesän jälkeen. Tämä on erittäin vakava asia. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on tästä jo kuullutkin. Olisi tärkeää, että komissio kertoisi, mi, mistä on kysymys, kun ajatellaan tätä tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiä, joka kohdistuu viinin myynnin edistämiseen, ja kuinka voisimme tässä valikunnassa välttää sen, että mikään toimielin vahingoittaisi tätä alaa. Jos mahdollista, olisi hyvä, että jo parin viikon päästä voisimme tätä asiaa käsitellä agrivalikunnassa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Proszę o skierowanie wniosku. Temat ważny, widzicie Państwo. Kiitos. Kiitos siitä, että puhuitte tästä asiasta. Jos on muita kiireellisiä aiheita, on syytä puhua niistä. Sihteeristö on ottanut tämän kysymyksen tiedokseen. Rova Moi on pyytänyt puheenvuoroa. Rova Moi, olkaa hyvä. Uh, yes, um, I would like to say just one thing. Haluaisin sanoa vain yhden asian tänään demokratia on tullut murhatuksi teidän toimestanne. Dziękuję pani za zabranie głosu i swojej opinii. Kiitos puheenvuorostanne ja kiitos siitä, että ilmaisitte mielipiteenne. Se on aina tärkeää. Herra Fälägen, teillä on puheenvuoro. Niin, Sorry. Uh, hello. Um, I understand uh, that you... Hei, ymmärsin, että ette, ei tänään käsitellä mitään varsinaisia asiakohtia esityslistalla, mutta nyt on kirjallinen kysymys, joka on käynnissä omassa maassani tällä hetkellä, ja se liittyy karjan myyntiin. Mehän e- elämme niin sanotuilla yhtenäismarkkinoilla, mutta meillä on Irlannin tasavallassa sellainen tilanne, että vaikkakin voimme lähettää karjaa Italiaan, niin emme voi kuitenkaan rajan ylitse 10 kilometrin päähän heitä, niitä lähettää Pohjois-Irlantiin, joka on osa yhdistynyttä kuningaskuntaa. Jotakin asialle täytyy tehdä. Sille täytyy tehdä jotakin todella nopeasti kun ajatellaan Euroopan unionia, niin yksi niistä harvoista eduista, joka siihen liittyy, on se, että voi käydä kauppaa keskenään. Mutta tällä hetkellä siellä, missä minä asun, näin ei ole. Kauppaa ei voida käydä. Meillä on rikollisia kartteleja, jotka estävät ihmisiä kaupankäynnistä. Haluaisin tietää, mitä Euroopan unioni aikoo asialle tehdä. On tarpeeksi paha, että nyt on säännöt ja direktiivit, mutta me emme voi edes käydä kauppaa. Ei ole mitään eh, huonoja puolia tämän, hyviä puolia tämän huonon puolen vastikeeksi. Haluan tietää, mitä aiotte tehdä nie możemy prowadzić dyskusji merytorycznej bo nie ma czasu powinniśmy zakończyć przyjęliśmy tę informację sisällistä keskustella varten ei niin nyt ole aikaa tästä aiheesta. Pyydän anteeksi, että olen vielä antanut puheenvuoron Robert McGinnisille. Jos voisit olla sanainen, niin silloin saatte vielä puheenvuoron. Viimeisen Robert McGinnis. Shall be last, Chairman. Niin, viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ne, jotka ovat ensimmäisistä, tulee viimeisiä jossakin vaiheessa. Haluan onnittelen teitä lyhyesti, puheenjohtaja, vain seuraava havainto. On paljon vakavia asioita, jotka kollegat ovat ottaneet esille tässä kokouksessa. Ehdottaisin, että ensimmäinen asia seuraavassa kokouksessa – on se, että käydään lävitse tilanne jäsenvaltioissa ja ne ongelmat, joita viljelijät siellä kohtavat, siis äh, nautariisi, Irlannissa maitokiintiöt, meidän pitäisi käydä todellakin perinpohjainen keskustelu todellisista kysymyksistä, jotka koskettavat viljelijöitä kautta Euroopan unionin. Ja teille paljon onnea puheenjohtajana. Jeszcze pan poseł Deza, panie pośle, krótko, już koniec. Pan poseł Deza, bardzo proszę. Herra Des, mutta aivan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin viitata siihen, että keskustelun päätyöhön sanova Moille, että tänään ei suinkaan ole murhattu demokratiaa. Demokratia voitti äänestys. Olivat kaikki demokraattisia. Bardzo dziękuję. Nie zauważyłem zgłoszenia pana posła Feronda. Sylmiset kiitokset. Four. Kaikkihan on suunniteltu jo etukäteen. Ei tämä ole oikea demokratiaa. Ferond, bardzo proszę, pan poseł Ferond. Krótko, bardzo proszę. Vielä aivan viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Puheenjohtaja on aika yllättynyt, että ette ole esitelleet ohjelmanne ennen valintaanne. Ei tämä ole mikään yhteismarkkina, vaan tyhmien markkina. Me emme me äänestimme tyhjää, mutta tulemme olemaan kyllä läsnä ja puolustamme ranskalaista ja eurooppalaista maataloutta, mutta emme tällaisessa höydätyksessä ole mukana. vielä, vielä czasu tej kadencji na wymianę poglądów. Kyllä me varmastikin vaalikaudella olemme tilanteessa, jossa on paljon aikaa ja paljon syytäkin keskustella kaikista näistä kysymyksistä ja muusta sisällöllisestä seuraavassa kokouksessa, mutta tänään olemme jo puhuneet joistakin hyvin tärkeistä ongelmista, ongelmista, jotka koskettavat Euroopan viljelijöitä. On tärkeää, että ne ovat nousseet esille ja on ja me tulemme seuraavan kokouksen aikana eh, käsittelemään niitä syvällisemmin. Sihteeristö tulee tarttumaan asiaan ja luonnollisesti myös eh, eri pääosastojen edustajat. Kiitän vielä kerran siitä, että valitsit minut puheenjohtajaksi. Kiitän osallistumisesta, kiitän keskustelusta ja päätän kokouksen. Ja meillä on seuraava kokous 23. heinäkuuta. Kiitos.